Der Präsident. Puhemies. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der Jatkamme istuntoa. Pöytäkirjat ja asiakirjat ovat tarjolla eilisen kokoukseen liittyen. Onko mitään huomautettavaa? Pöytäkirja on täten hyväksytty. Neuvoston kanta ensimmäiseen käsittelyyn liittyen on pöydälläni ja komission kantakin on tiedossani.